Dámy a pánové, díky tomuto hlasování. Hyvät naiset ja herrat, tämän äänestyksen jälkeen voimme siirtyä sitten esityslistan seuraavaan kohtaan, eli Intia, Muhammad Afzal Gurun teloitus ja sen vaikutukset. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Czarnecki, kaksi ja puoli minuuttia. panie przewodniczący! panie i panowie! myśmy mieli. puhemies hyvät naiset ja herrat me olemme tässä parlamentissa viisi kuukautta sitten joulukuussa jo käyneet keskustelun jossa pääsyytetty oli maailman suurin demokratia eli Intia. Ja minulla on nyt sellainen kuva, että meillä on tässä nyt kaksinkertaisia, kaksinkertaiset standardit, joiden pohjalta me toimimme. Ja että ei syytetä niitä maita, jotka systemaattisesti, järjestelmällisesti rikkovat ihmisoikeuksia brutaalin valtionkoneiston kautta. Ja jäsenille on aina paljon tavallaan mukavampaa ja helpompaa kääntyä niitä maita vastaan, jotka loppujen lopuksi ovatkin demokraattisia. Ja esimerkiksi Intian kontekstissa me voimme puhua tällaisesta tapauksesta. Eli tässä syytetään maata, joka joka on varmasti huomattavasti demokraattisempi kuin monet muut maat, joista me emme puhu lainkaan. Me puhumme tässä tuomiosta, joka liittyy brutaaliin terrori-iskuun. Täytyy muistuttaa myös siitä, ja minkä vuoksi tämä tuomio ylipäätään annettiin. Ja on erittäin tärkeää asettaa koko tämä asia oikeaan kontekstiin. On helppoa nähdä, minkälaisia eh, seuraamuksia tällaisella päätöslauselmalla voi olla eh, EUn suhteisiin strategisen kumppanin Intian kanssa. Ja tämä strateginen kumppani on puolen vuoden sisällä jo toista kertaa eh, meidän hampaissamme. Ja meidän demokraattinen parlamentti on eh, monille maille esikuva ja esimerkki. Ja nyt me avoimesti hyökkäämme suuren demokratian kimppuun. Intiahan on kuitenkin hyvin monimuotoinen, suvaitsevainen ja demokraattinen maa. Eikö? Eh, ehkä Intia nyt eh, sitten hakeutuukin toisten liittolaisten syliin EUn sijaan. Ja kun me puhumme tästä tuomiosta, niin eh, esimerkiksi mitä tapahtui Pakistanissa viime viikonloppuna, kun oppositiopolitiikko ammuttiin ja siellä eh, käytetään hyvin paljon kidutusta ja muuta. Puutaisinko siitä mieluummin? Kiitoksia. Seuraavaksi Deli, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Muhammad Afzal Gurun teloitus – 9. helmikuuta ovat osoitus taantumuksesta ja siitä, miten Intiassa yhä enemmän käytetään kuolemantuomioita. Tämän kolmen kuukauden sisällä toinen teloitus. Ja näin ollen Intia on nyt menossa aivan päinvastaiseen suuntaan kuin loput maailmasta. 140 valtiota eli kaksi kolmasosaa maailmasta on luopunut tästä käytänteestä ja vuonna 2011 21 maata ovat soveltaneet kuolemantuomioita. Eli kollegat, tämä tarkoittaa, että 90 prosenttia valtioista eivät sovella kuolemantuomioita. Mohamed Afzal Guru sai kuolemantuomion joulukuussa 2002 erityistuomioistuimessa, joka pohjautuu 2002 vuoden lakiin, joka liittyy terrorismin torjuntaan meillä on epäilyksiä siitä, kuinka oikeudenmukainen oikeudenkäynti oli. Hän ei voinut valita asianajansa eikä häntä edustanut asianajaja, jolla olisi riittävästi kokemusta. Intian viranomaiset yleensä julkistavat ennen teloitusta tietoja, jotka liittyvät näiden valitusten hylkäämiseen. Ja tällä tavalla nyt on alettu soveltaa kuolemantuomioita salaisesti ja se on erittäin huolestuttavaa. Parlamentin päätösasemassa todetaan, että me vastustamme kuolemantuomioita kaikissa tapauksissa poikkeuksetta oli rikoksen luonne mikä hyvänsä. Ja tästä syystä me pyydämme, että Intian hallitus ja parlamentti lykkäävät kuolemantuomioiden soveltamista ja toivomme, että se kumotaan lopullisesti nopeasti.

gurun tuomio toimeenpantiin. Iskun aikaan, iskussa kuoli yhdeksän henkilöä. Tämä tuomio pidettiin salassa ja perheenjäsenille ei kerrottu teloituksesta. Amnesty Internationalin mukaan viime vuonna 679 kuolemantuomia toimeenpantiin Itä-Aasian alueella. Ja Intia 2004 on kuitenkin sitoutunut siihen, että kuoleman tuomion toimeenpanot keskeytetään. 2008 YK yleiskokous hyväksyi vastaavan ja sen vuoksi meidän täytyy vaatia, että tätä keskeyttämistä moratoriota jatketaan niin, että kuolemantuomiota ei enää toimeenpantaisi tässä maassa. Kuolemantuomio on barbaarista, ei humanitaarista. Kiitos. Next speaker is Mr. Ben. Kiitoksia. Seuraavaksi Benian kaksi minuuttia. Uh, thank you. Uh, first of all, I'd like to express my condolences to the family. Ensinnäkin suruvalitteluni Afsal Gurun perheelle on aivan mahdotonta hyväksyä, että perhe ei voinut saada tietoa lähestyvästä tilaisu- äh, teloituksesta. Teloituksen jälkeen henkilön ruumis pidettiin vankilan hallussa ja on kampanjoitu hänen ruumiinsa palauttamiseksi perheelle. Olemme aina olleet kuolemanrangaistusta vastaan kaikissa olosuhteissa ja missä tahansa maailmassa Euroopan unioni on samalla kannalla Britannian kanssa. Kuitenkin vielä on liian paljon maita, erityisesti Etelä-Aasiassa, jossa moratoriota ei sovelleta, taikka sitä sovelletaan epämääräisesti, epäjohdonmukaisesti. Kyseessä ei ole pelkästään Intiassa, jossa tämä on nyt toinen tapaus, vaan myöskin Pakistanissa tätä täytäntöönpanon keskeytystä sovellettiin. Tämä on valtava rikkomus demokratialle ja Intia on suuri demokratia ja sellaisena sen pitäisi olla johtotähtenä demokratian tiellä. On varmistettava, että mitkään toimet eivät vaarantaisi Kashmirin rauhan prosessia tämän teloituksen seurauksena. Kuolemaa, kuoleman rangaistuksen täytäntöönpanoa odottaa suuri määrä henkilöitä, myöskin sikhejä. Ja pelkäänpä, että tästä tulee ennakkotapaus. Voi olla, että tätä voidaan käyttää seuraavissa Intian vaaleissa vaaliaseena poliittisessa mielessä. Uskoisin, että on olemassa mielipiteitä siitä, että ne henkilöt, jotka odottavat kuolemantuomion täytäntöön panoa, ovat mahdollisesti poliittisia vankeja, niihin liittyy poliittisia jännitteitä. Ja sen takia pyytäisin Lady Ashtonia käyttämään voimakasta diplomaattista kieltä ja painostusta lähettääkseen viestin Euroopan unionin puolesta siitä, että vastustamme tiukasti ja vakaasti kuoleman rangaistusta. Kiitos, Tevia Rusia, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur. Kiitoksia, puhemies. 2011, kun hän kun se oli, Intia oli ehdolla ihmisoikeusneuvostoon, Intia sitoutui ihmisoikeussäännöksiin ja marraskuussa 2011 se oli yksi harvoista maasta, jossa äänestettiin kuolemantuomioiden moratoriota vastaan. 1500 henkilöä odottaa kuolemantuomioita tällä hetkellä Intiassa ja jotkut ovat olleet siellä yli 10 vuotta. Kansalaisjärjestöt katsovat, että kuoleman tuomioita langitetaan yli 130 vuosittain ja parempaa oli vielä, että YK on erityislähettiläs, joka kävi paikalla 2012, sanoi olemassa huolestunut siitä, että kuolemantuomiota voidaan julistaa yhä helpommin rikoksista. Artiklan 6 nojalla. Mohamed Afzar Gurun teloitus on tästä ikävä esimerkki. Hän ei saanut kunnollista oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja hänen kanssasyytettyjään kohdeltiin eri tavalla, mutta hänen perheelleen ei ilmoitettu lähestyvästä teloituksesta eikä omaisille palautettu hänen ruumistaan. Tämä on aiheuttanut huomattavia mielenosoituksia Kashmirissa, jotka sitten väkivaltaisesti tukahdutettiin. Kyseessä pitäisi olla maailman suurin demokratia. Kuolemantuomiota ei voida suvaita. Siihen ei, sitä ei voida missään tapauksessa hyväksyä. Se on barbaarista ja Intian viranomaisten pitäisi nyt kumota kuolemantuomio, niinhän se oli kielletty vuodesta 2004 vuoteen 2012. Kiitoksia ja sitten Posselt yksi minuutti. Herr Posselt. Hello. Kyllä. Herra puhemies. Intia eh, toimii tässä eh, raivosottavalla tavalla. Ensinnäkään me emme hyväksy kuolemantuomiota, emme hyvien kumppaneidenkaan toimissa USA tai Intian. Toiseksi se tapa, millä tämä toteutettiin, ei ole demokratian arvoista, vaan tämä vastasi diktatuurin toimia. Ja kolmas, mitä haluaisin sanoa, joka on kaikkein tärkein, on se, me vetoamme Intian ja Pakistaniin, että ne lähtisivät sovintomielessä ratkaisemaan Kashmirin ongelmaa. Tässä on kysymys kahdesta ydinvaltiosta, jotka vaarantavat koko maailman rauhaa ja turvallisuutta, ja myös Euroopan turvallisuutta ja rauhaa. Ja sen vuoksi toivomme, että löydettäisiin hyvä ratkaisu Kashmirin eh, ongelmaan, ja se olisi meidän osuutemme tämän vaikean strategisen alueen rauhan neuvotteluissa. Kiitoksia sitten Senishin yksi minuutti panie przewodniczący! E, mohammad afzal guru został oskarżony o pomoc. mohammad afzal guru tuomittiin hyökkäyksestä parlamenttia vastaan vuonna 2001. Ja sen jälkeen hänet tuomittiin kuolemaan lain nojalla, joka hyväksyttiin kolme kuukautta tämän iskun jälkeen. Hän oli kymmenen vuotta vankilassa. Hän hänen armon hylättiin ja sitten hänet teloitettiin salaa. Ja perhe sai tästä tiedon kaksi päivää tämän jälkeen. Ja Italiassa on vielä satoja vankeja, jotka odottavat kuolemantuomiota. Ja eurooppalainen ihmisoikeuspolitiikka tähtää nimenomaan kuolemantuomion kumoamiseen. Ja siksi haluaisimme vedota siihen, että moratorio otettaisiin käyttöön Intiassa. Ja kehotamme, että Intia noudattaisi kansainvälistä oikeutta näissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitos seuraavaksi Ojuland. Kiitos puhemies. Meidän suhteemme Intian kanssa ovat äh, tiivistyneet vuosien aikana, kun Intia on löytänyt roolinsa globaalina kumppanina. Näin tehdessämme meidän täytyy myös tunnustaa, että ihmisoikeustilanne Intiassa on paljon parantunut, mutta että siellä on kuitenkin vielä tärkeitä asioita ratkaistavana. Demokraattiset periaatteet ovat löytämässä paikkaa yhteiskunnassa, mutta Intian täytyy kuitenkin tehdä paljon työtä, jotta se olisi positiivinen esimerkki tällä epävakaalla alueella. Siksi on hyvin ikävää, että Intia päätti lopettaa epävirallisen kuolemantuomioiden toimeenpanon keskeyttämisen, joka kesti kahdeksan vuotta. Tämä rikkoo ihmisoikeuksia vastaan ja Euroopan unioni ja liberaaliryhmä tuomitsee tämän. Sen lisäksi haluaisin ilmaista myös huolenaiheeni siitä, miten oikeuslaitos Intiassa toimii ja toivon, että Intian hallitus tekee kaikkensa osoittaakseen muuta. Lopuksi haluaisin vielä kehottaa Intian hallitusta olemaan hyväksymättä mitään teloitusmääräyksiä tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Lohbiler puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kyseisessä päätösasemassa pyydetään, että kuolemantuomio muutettaisiin vankeustuomioksi koskien professori Spasivin Budalia. Ja jo vuonna 2011 tästä asiasta hyväksyttiin päätösasema. Ja professori Sim toisin ajattelija tuli Saksaan ja haki poliittista turvapaikkaa sen jälkeen, kun hänen poliisi oli kaapannut hänen isänsä ja hänen perhettään ahdisteltiin. Kun hän oli Saksassa, hänellä todettiin, että hänelle ei mitään pelättävää, joten hänet palautettiin Intiaan ja siellä hänet pidätettiin ja hän on siitä pitäen ollut nyt sitten vankilassa. Hän on eristyssellissä ollut jo kymmenen vuotta ja psyykkiset, psyykkinen tilanne professorin osalta on heikentynyt. Myöhemmin saksalaisen tuomioistuimet totesivat, että häntä ei olisi pitänyt palauttaa Intiaan, että hänen elämänsä on vaarassa Intiassa. Ja vetoan nyt Intian hallitukseen, jotta professori Singh ja kaikki muutkin, jotka odottavat kuolemantuomiota, eivät joutuisi teloitettavaksi ja että heidän kuolemantuomionsa muutettaisiin vankeusrangaistukseksi. Ja mielestäni tuleva kuolemantuomiota käsittelevä kongressi Madridissa kesäkuussa olisi hyvä tilaisuus, jotta Intia, mutta myöskin muut valtiot, joissa edelleen sovelletaan kuolemantuomioita, voisivat nyt muuttaa tätä politiikkaa ja lopettaa kuolemantuomioiden toteuttaminen. Next speaker is Mr. Kiitoksia ja sitten Blosovic yksi minuutti. Dziękuję panie Kiitoksia puhemies. Muhammad Afsal Guru tuomittiin terroristihyökkäykseen osallistumisesta Intian parlamentin sydämeen. Tässä oli mukana hyvin monta henkilöä mukana ja sen jälkeen on tapahtunut paljon muitakin terrorismihyökkäyksiä esimerkiksi Lontoossa ja tämä osoittaa, että terrorismi leviää ja tästä syystä katson, että että Intian tapauksessa rangaistus on teon mukainen. Terrorismin vastainen taistelu on se keskeinen kysymys. Jos otetaan muut alueen maat huomioon, jossa terrorismia tuetaan, tilanne on sen mukainen. Meidän täytyy siis tukea Intiaa sen terrorismin vastaisessa taistelussa. Tätä taistelua ei olla vielä voitettu. Kiitoksia. Posselt on teille sinisen kortin. hyväksytyksen. sen? Olkaa hyvä. Herr Kollege, Kollega, minulla on teille kysymys. Minäkin vastustan terrorismia, mutta vastustan myöskin kuolemantuomioita. Tiedättekö, että 2000-luvun suurin eurooppalainen Paavi Johannes Paavali II vastusti kaikkia kuolemantuomioita. Rosovic. Sitten Brosovic, vastaus olkaa hyvä. E, e, tak, e, tak, pani kolego, natomiast muszę panu powiedzieć, że większość... Niin, hyvä kollega. Suurin osa puolalaisista on hyvin konkreettisia ja päättäväisiä lähestymistavoissaan tähän kysymykseen. Ihmiset ovat humanistisia vain ulospäin, mutta ei välttämättä luonteeltaan, syvimmältä luonteeltaan ja käytökseltään. Eli meidän täytyy todellakin heittää kapuloita rattaisiin tällaisten epäinhimillisten käyttäytymistapojen suhteen. Täällä on Senishiltä myöskin puhuneen sininen kortti. Hyväksytkö sen? Olkaa hyvä. Mike. Dziękuję, panie przewodniczący. E, panie... Kiitos, e, puhemies. Niin, hyvä jäsen. Uskotteko te, että kuoleman tuomiota voitaisiin eh, selektiivisesti käyttää vain eh, terrori-iskujen kohdalla, entä sitten ne, jotka tekevät eh, muita eläimellisiä tekoja, mutta ei kuitenkaan terroritekoja, niin silloin ei käytettäisi kuolemantuomiota? Vai onko teidän mielestään kaiken kaikkiaan kuolemantuomio hyväksyttävissä? Ja merkitseekö tämä sitä, että te oikeutatte sen terrorin ja kidutuksen, mitä Guantanamossa käytetään. Uważam, że kara śmierci powinna być e, stosowana tam. Minä katson, että kuolemanrangaistusta tulee soveltaa silloin, kun henkilöt tekojensa seurauksena eivät ole enää ihmisiä, inhimillisiä, eivätkä ole enää tunne elämältään eikä toiminnaltaan inhimillisiä. Kun taas kyse on syyttömien tappamisesta henkilöön, jotka eivät ole tehneet mitään, olen tietenkin sitä vastaan. Jos on kyse esimerkiksi syntymättömistä lapsista ja sen sellaisista. Kiitos Tenklais, puolitoista minuuttia. Kiitos eh, puhemies. Minusta meidän Euroopan parlamenttina täytyy tuoda esiin tiettyä varovaisuutta, kun me puhumme kuolemantuomion toimeenpanosta muissa maissa. Ja erityisesti tämä koskee sellaista maata kuin Intia, jossa on todella vakava islamiterroriongelma. Olen luonnollisesti samaa mieltä siitä suosituksesta, että Intian täytyy olla kovin varovainen, kun se toimeenpano kuolemantuomioita ja oikeusvaltion periaate koskee kaikkia. Mutta meidän tulee myös ehdottomasti välttää sitä, että terroristit, joiden teot on todistettu, että heitä pidettäisiin uhreina eikä tekijöinä. Muhammad Afsal Guru oli mukana valmistelemassa terrori-iskua, jossa 12 ihmistä kuoli. Ja se oli tärkeä elementti hänen kuolemantuomiossaan. Ja minusta on ikävää, että tätä ei edes mainita näiden viiden ryhmän yhteisessä päätöslauselmaehdotuksessa. Afsal Huru itse kannatti kuolemantuomiota, mutta hän halusi, että tätä kuolemantuomiota sovelletaan meihin viattomiin ihmisiin, jotka eivät voi puolustautua mitenkään. Älkäämme unohtako tätä. Next speaker is... Kiitoksia. Seuraavaksi Makove yksi minuutti condamn execuția în secret a lui muhammad afzal guru pe 9 februarie. Tämä salainen teloitus a avut loc, uh, precum și... Kun katsotaan, miten tämä teloitus on toteutettu, niin meidän täytyy huomata, että perheelle ei tästä toimitettu mitään tietoa. Eli tuomio ei ollut oikeudenmukainen. Kaikkia syytetyn oikeuksia rikottiin tässä tapauksessa. Tässä on viitattu terrorismin vastaiseen lakiin, joka ei vastaa kansainvälisiä standardeja. Ja nyt elämme hetkeä, jolloin taistellaan kuolemantuomioita vastaan yli valtaosa valtiosta on tämän käytänteen lopettanut. Eli Intian ei pitäisi enää teloittaa ketään ja va- pyydämme, että otettaisiin käyttöön moratorio kuolemantuomion osalta ja että se myöskin kirjataan lakiin. Mr. Palechkis is not here and next... Palechkis ei ole paikalla, eli seuraavaksi Obermeier yksi minuutti. Kiitos eh, puhemies. Niin minusta on hieman omituista, että me täällä puhumme ihmisoikeusrikkomuksista Intiassa samanaikaisesti emme kuitenkaan eh, voineet puhua ihmisoikeusloukkauksista USA-alaisuudessa, eh, hieman omituista. No, joka tapauksessa eh, en hyväksy terroria ja minulla, minun myötätunteni on uhrien puolella, mutta Afsal Gurun teloitus on johtanut myös Kashmirin alueella suuriin levottomuuksiin ja koko Kashmirin alue on tällainen terrorin kasvualusta. Enkä todellakaan suosittelisi tätä, mutta minusta kuitenkin haluaisin, että me mietimme sitä, mikä on johtanut tähän tilanteeseen ja mitkä ovat oikeat välineet. Ei kenenkään pitäisi uskoa, että kuolemantuomio mitä ratkaisee. Mitä tulee tähän kiistanalaiseen raja-alueeseen, niin siellä on erittäin paljon kaikennäköisiä levottomuuksia ja epätasa-arvoa. Ja kiitos sitten Preda, yksi minuutti. Puhemies, minulla olisi kaksi asiaa mielessä. Ensinnäkin tämä on toinen päätöslauselma, joka koskee Intiassa toteutettavia kuoleman rangaistuksia. Toinen päätöslauselma siis tällä vaalikaudella tässä parlamentissa. Ensimmäinen päätöslauselma koski Davin Tervaltsinkin tapausta, jonka armahduspyyntö torjuttiin maaliskuussa tänä vuonna. Ja nyt toista kertaa yritämme lähettää viestin Intian viranomaisille siitä, että me haluaisimme, että he näkisivät, että EUn yhteinen kanta koskien kuolemanrangaistusta on se, että se on syvästi epäinhimillinen ratkaisu ja se on ihmisarvon arvon vastaista. Toiseksi haluaisin viitata prosessiin, joka seurasi Afsalkurun salaista teloittamista ja mitenkä protesteihin suhtauduttiin. Kasmerin rauhanprosessin herkkyys, arkaluontoisuus näkyy tässä hyvin. Aikana, jona Intia pyrkii parantamaan naapurisuhteitaan. Kasmerin tilannetta tämä ei paljonkaan auta. Ja kehotamme kaikkia osapuolia tekemään työtä diplomaattisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Hibner. Panie przewodniczący, kolejny już raz jesteśmy świadkami. Kiitos. Me olemme nyt saaneet todistaa hyvin huolestuttavia tapahtumia. Suvaitsevuus ei tätä kautta parane. Tämä johtaa vain eh, pahempiin konflikteihin Pakistanin ja Intian välillä. Herra Gurun teloitus on johtanut kriisin eskaloitumiseen, protestiaaltoon Kashmirin laaksossa. Oliko tämä teloitus todellakin välttämätön? Intian hallitus ei nähtävästi ole ottanut oppia menneisyydestä ollenkaan. Tämä teloitus on ihmisoikeusrikkomus ja Euroopan unioni ei tule vaikenemaan, vaan me tulemme toimimaan. Ja... Anteeksi Rova, mutta hetkinen, hetkinen, voisitteko hiukan hidastaa? Tämä voi johtaa vain äh, sotaan. Siis kun puhuu normaalin tahtiin, niin se on välillä

että tämä yksittäistapaus olisi pohja sille, että alamme hyökätä Intiaa tai kuolemaan tuomita vastaan sinänsä. Preda tästä jo puhuikin. Muutaman kuukauden sisällä tämä on nyt toinen kerta, kun parlamentti on tehnyt päätösasuman, jossa tuomitaan maailman suurin demokratia. Tätä pitää nyt kunnioittaa meidän täytyy kunnioittaa Intian tekemiä ratkaisuja. Meidän täytyy muistaa, että kyseessä on maailman suurin demokratiasta pitää arvostaa. Ja toiseksi, tämä kiistalainen kysymys, josta tänään puhutaan, niin emme tätä kautta saa myöskään torjua kuolemantuomioita, koska kyseessä on filosofinen kysymys. Jotkut maat vastustavat kuolemantuomioita ja ymmärrän tällaisen kannan, mutta osa meistä puoltaa kuolemantuomiota. Ja juuri tästä syystä meidän pitää ymmärtää toisiamme. Kiitos. Mr. Geringer, will you accept blue card? Teille on esitetty sininen kortti, hyväksyttekö sen? Selvä, eli Geringer, olkaa hyvä. Dziękuję, panie przewodniczący. To nie jest tak, że część nas jest za, a część nas jest przeciw. Ei ole niin, että osa meistä on puolesta tai vastaan. Edellytys eu jäsenyy suhteen on se, että hyväksyy tiettyjä arvoja ja me olemme päättäneet, että EU:ssa ei ole kuolemantuomiota. Tämä merkitsee sitä, että äh, me haluamme olla yhdessä äh, maa, tällaisena liittona, jossa ei ole kuoleman tuolimusta. Me emme hyväksy kuoleman tuomiota EU:ssa. Your answer. Kiitos, voitte vastata. No, ikävä kyllä täytyy nyt hyväksyä se, että minä kannatan esimerkiksi kuolemantuomioita. Esimerkiksi käsittääkseni Intia ei ole hakemassa jäsenyyttä EU:ssa ja esimerkiksi Yhdysvalloissakin on kuolemantuomio ja sitä käytetään pelottimena. Ja kuolemantuomion ongelma Eurooppaa ajatellen on

teloitus suoritettiin salaa ja siellä on nyt alettu uudelleen soveltaa kuolemantuomiota ja siksi olemme tehneet tämän päätösasemat. Esimerkiksi Deli, en nyt toista kaikkea mitä on sanottu, mutta esimerkiksi Deli sanoi, että meidän täytyy kiinnittää huomiota millainen oikeudenkäynti tässä tapauksessa oli. Tämä henkilö ei saanut valita asianajansa ja asianajalle sitten ei ollut riittävästi kokemusta ja perhe ei saanut tästä mitään tietoa ja ruumista ei ole luovutettu omaisille haitoisten jälkeen. Eli tässä on hyvin monella tavalla rikottu kansainvälisiä säädöksiä. Ja me tuemme nyt tätä päätöslauselmaa ja sitä siitä huolimatta, että edustamme eri poliittisia ryhmiä. Kiitoksia sitten Romeva. Kiitos puhemies tässä on teille kysymys mistään yksinkertaisesta filosofisesta kysymyksestä, koska kuolemantuomio on äh, tapahta, teko, jota ei voida enää palauttaa. Ei ole mitään äh, todisteita sanoa, että tämä olisi paras pelote. Tämä nyky, tämänhetkinen tilanne, niin siinä kansainväliset äh, ihmisoikeusjärjestöt ovat esittäneet epäilyitä siitä, että Afsal Guru ei saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja että häntä kidutettiin ja sen vuoksi hän tunnusti. Ja esimerkiksi hänen perheenjäsenensä eivät saaneet sanoa hänelle hyvästä ja eikä perhe saanut edes hänen ruumistansa. Kuoleman tuomio sitä pitäisi pidättäytyä kaikissa, kaikissa olosuhteissa. Ja tällä tavalla ihmisen äh, ihmisoikeuksia poljetaan. Very much, Mr. Romeva. Will you Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin Mikalskilta? Selvä. Mikalski, olkaa hyvä. Dziękuję, panie pośle, za Kiitoksia, puhemies. Te olette ihan oikeassa, kun sanoitte, että mitään empiiristä näyttöä ei ole siitä, että kuoleman tuomio olisi tehokas peloke, pelotin. Meillä ei ole mitään laboratoriota, missä tätä voitaisiin testata, mutta ehkä tästä olette samaa mieltä siitä, että suurempi rangaistus on parempi pelote kuin pienempi. Ja suurin pelote, eli kuolemantuomio, on kaikkein paras pelotin. Oletteko tästä logiikasta samaa mieltä? Simple answer. The basic question here... Yksinkertainen vastaus on seuraava. Tässä on kysymys teon peruuttamattomuudesta ja tämä on kaiken keskustelun perustasta. Voitte tietysti olla eri mieltä tai samaa mieltä sitten tämän lisäksi muista syistä, mutta tästä edellä mainitsemastani syystä tämä ratkaisu on ehdottomasti sellainen, jota ei voida toteuttaa. From... Romeva, teillä on vielä morvaata sininen kortti, hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos. Uh te kritisoitte ihmisoikeusrikkomuksia, rikos, rikos, rikos, rikosten oikeudenkäynneissä ja on oikein rikkoa näitä menettelyitä. Sen lisäksi te kritisoitte sitä, että ihmisarvoa vankiloissa rikotaan, alennetaan. Myös USA on tehnyt nämä samat asiat. Siitä huolimatta teidän ryhmänne vihreät herra Tavarsin johdolla kirjoitti ihmisoikeusraportin Unkarista ja haluaisi lähettää tämän raportin USAn hallitukselle. Miten tämä nyt sopii tähän yhteyteen? Miten te voitte nämä kaksi asiaa tavallaan tai näkemystä tavallaan yhdistää? Olen pahoillani, mutta minun mielestäni tällä ei ole mitään tekemistä tämän aiheen kanssa, joten yksinkertaisesti jätän vastaamatta. Kiitoksia lopuksi vielä Kretu. Nu este prima dată când discutăm despre necesitatea abolirii Puhemies, tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun puhumme siitä, että kuolemantuomio pitäisi kumota Intiassa ja yli 40 muussa maassa. Meidän pitää jatkaa näitä ponnisteluita, koska kuolemantuomio rikkoo perusihmisoikeuksia, oikeutta elämään. Tällä tavalla ei ehkäistä rikollisuutta. Ja 54 valtiota ovat jo kumonneet tuolevan tuomioon rohkaisevaa. Afzal Kurun teloitus on mahdollisuus uudistaa vetomuksemme, että Intia uudistaa lainsäädäntöään vastaamaan kansainvälisiä standardeja ihmisoikeuskysymyksissä, jotta se saisi nyt kunnioitusta millä tälläkin alalla. Maa, joka on kehittynyt niin ihaltavalla tavalla, niin siellä on edelleen toista tuhatta ihmistä, jotka odottavat teloitusta. Ja siksi kehotamme, että Intian viranomaiset lopettaisivat kuolemantuomioiden toteuttamista ja kumoisivat sen kokonaan. Like Sitten komission jäsen Oettinger. Loppupuheenvuoro tähän keskusteluun, olkaa hyvä. Damen herran. Puhemies. Olemme yhtä lailla huolissamme siitä, mitä tulee Afsal Gurun teloitukseen. Korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton 11. helmikuuta jälkeen antoi välittömästi lausunnon aiheesta ja vahvisti sen, että Euroopan unioni tuomitsee kaikissa olosuhteissa kuolemantuomion ja vaatii Intialta uudestaan moratoriota kuolemantuomioiden täytäntöönpanossa. Tämä päätös liittyen telotuksiin oli jo toinen toteutus kahdeksan vuoden jälkeen, jolloin Intiassa ei toimeenpantu yhtään kuolemantuomiota. Toinen kuolemantuomittu oli Aimal Kasap, joka oli Mumbain iskun ainoa eloon jäänyt. Ja hänet hirtettiin viime vuonna. Myös silloin me Euroopan unionina ilmaisimme huoleen aiheemme siitä, että teloituksiin teloitukset oli otettu jälleen käyttöön kahdeksan vuoden tauon jälkeen. India'n presidentti viime viikolla hylkäsi paljon arvonanomuksia ja pelkäämme siksi, että tulee lisää tel- teloituksia. Tämä tapahtuu terrori, tämä te- terrorin uhan varjossa. Jotkut tapaukset tulevat suuren yleisön tietoon, myös Euroopan parlamentin tietoon. Devindepal Sinduparin tapaus esimerkiksi, joka huolestuttaa meitä. Hän on istunut yli, hän on yli kymmenen vuotta sitten sai kuolemantuomion ja äh, ei ole saanut, äh, häntä ei ole armahdettu ja hänen henkinen terveytensä on järkkynyt pahasti. Me tiedämme, että siviiliyhteiskunnassa, kansalaisyhteiskunnassa on epäselvyyksiä siitä, millä kriteereillä näitä tuomioita annetaan ja näiden armon äh, anomusten korkea, äh, hylkäämisen korkea lukumäärä on huolestuttavaa. Me tuemme taistelua terrorismia vastaan ja olemme painottaneet tätä Delhin hallituksen kanssa keskustellessamme terrorin vastainen taistelu. Siinä on myös huomioitava oikeusvaltion periaatteet. Ja me uskomme, että kuolemantuomio ei ole mikään tehokas väline, joka estäisi terroriiskuja. Euroopan unioni käy keskustelua Intian viranomaisten kanssa kuolemantuomiosta, sen toimeenpanosta ja me tulemme jatkamaan näitä keskusteluita ja me tulemme jatkamaan kaikkia mahdollisuuksia hyödyntää välineitä, joilla parantaa ihmisoikeuksia. Ja toivomme, että Intian hallitus antaisi meille pian uuden päivämäärän, jolloin voisimme jatkaa tätä vuoropuhelua. Ikävä kyllä tätä vuoropuhelua on siirretty monta kertaa. Kiitokset teidän sitoumuksestanne.